Colleagues, we are starting again. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme uudelleen. Vaikuttaa olevan nyt niin, että tänään budjettivaliokunta on erittäin äh, yhteistyömielisellä äh, tuulella. Ekonin kanssa. meillä oli tuolla ensimmäinen rupeama ja nyt meillä on yhteiskokous AFETin ja DVN eli äh, kehitysvaliokunnan kanssa meillä on täällä toisena puheenjohtajana edustaja Tobe. Tässä kyseessä on siis Euroopan kestävän kehityksen rahasto, EFSD. Tämä on erittäin äh, oikea-aikaista keskustelua, sillä on tärkeää kriittisesti arvioida niitä uusia välineitä, joita kaksi vuotta sitten saimme käyttöömme ennen kuin äh, nyt äh, muokkaamme vuoden 2021-2022 27 monivuotoista rahoituskehystä. En nyt käytä tämän enempää aikaa tuohon, sillä meillä on vain 45 minuuttia. Tulkinnat ovat meillä 10, minuuttia lisäaikaa. Edustaja Tobi, olkaa hyvä. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Lewandowski. Kuten totesin aiemminkin, tämä on erinomainen yhteistyö kommentaarin valiokunnalta. Pyrin puhumaan lyhyesti, Koika vähän meille yksityisten investointien mobilisointi investointi on tärkeää, jos halutaan päästä kestävän käytöksen tavoitteen. Kuten YK huomioi, meidän tulee siirtyä miljardeista miljooniin. Ja näin voidaan tehdä vain yksityisen sektorin resurssien kautta. Liefasti ja sen seuraaja ensi, seuraavalla rahoituskaudella ovat keskeisessä asemassa. Parlamentti oman läsnäolonsa kautta on kestävän kehityksen rahastossa mukana. Tiedämme, että tässä ei ole aivan ongelmitta selvitty, eivätkä asiat ole edenneet niin nopeasti kuin alun perin ajateltiin. Me tarvitsemme myös yksityiskohtaista tietoa siitä, miten paljon takeita on olemassa, kenen kumppaneiden kanssa allekirjoitettu ja mitä tavoitteita meillä on ja mitä, mistä sumista on kyse. Lisäksi meidän mielestämme olisi tervetullutta saada myöskin arvioraportti kestävän kehityksen rahastosta. Me odotimme sitä vuonna 2019 lopussa, kuten säännöt vaativat, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Sen jälkeen kun, kun säännöstö tuli voimoon, käymme tätä keskustelua ja teemme tilannekatsauksen, jotta voisimme näin mahdollisesti myös muokata tulevaisuutta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Olen kyllä sitä mieltä, että tämän arvioinnin pitäisi tapahtua ensin ja sitten sen jälkeen uuden strategian usein rakenteiden muokkaamisen tulisi vasta tapahtumaan. Tämä väline on melkoisen uusi. Täytyy kuitenkin todeta, että me olemme hiukan pettyneitä siihen, mitä tuossa EFCDn strategisessa äm, neuvostossa tapahtui. Siis tämähän tapahtui jo jokin aika sitten ja haluaisin nyt ystävällisesti tiedustella, olisiko mahdollista koordinoida paremmin kokoukset, aikataulut, niin että jäsenet voisivat tuohonkin työhön osallistua. Ja kuten on tuotu esiin, on tietenkin hyvin tärkeää, että meillä on asiakirjat ja tekstit, valmistelevatkin sellaiset ennen kokouksia eikä niiden jälkeen. Näillä sanoilla antaisinkin puheenvuoron komissiolle. Sieltä on DEFCO-pääosaston Marita Devkieva, varapääjohtaja. Paikalla, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. FedDevi ja Butch valiokunnassa. Hyvät naiset ja herrat, on hieno mahdollisuus saada mahdollisuus kertoa teille Euroopan kestävän kehityksen rahaston äh, tai EFSDn ja sen asetuksen toimeenpanosta ja kertoa hiukan siitä, mikä on nykytilanne äh, näiden ulkoisen, ulkoisten investointien suunnitelman ähm, toimien suhteen. Aivan aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, sillä sen äh, ja neuvoston työn avulla EFS SD-asetus ähm, ennätysnopeasti vuonna 2017 hyväksyttiin ja yhä näin parlamentin jäseniä täällä paikalla, jotka olivat hyvin tärkeässä roolissa noiden neuvotteluiden aikana trilogissa. Jälleen kerran äh, Uskon, että viittaan tuohon arviointikertomukseen, joka tulemme teille välittämään usean kertaan. Edelleen uskon siis, että tämä toimi on ollut melkoisen onnistunut. Meillä on muutamia dioja, jotka tuovat esiin paremmin sen, mistä on kyse. Aivan aluksi minun tulisi ehkäpä kertoa teille, että että me olemme koonneet neljä strategisen neuvoston kokousta yhteen. Parlamentti oli aina kutsuttu paikalle ja oli erittäin valitettavaa, että edellinen kokous 21. päivä järjestettiin ähm, tämä johtui äh, toisista sitoumuksista. Vasta liian myöhään me saimme tietää, että valiokunnan jäsenet eivät 21. päivä päässeet paikalle. Ja siksi me lupasimme komission puolesta, että näin ei tule enää tapahtumaan ja että me todellakin koordinoimme paremmin tulevaisuudessa aikatauluja. Jos me nyt seuraavaan mm, diaan, haluaisin kertoa, että me saimme tämän rahaston aivan lentoon, aivan heti. Meillä on seitsemän takuusopimusta tällä hetkellä. Ja aloittaisin nyt tuosta EFST-takuusta. Vuonna 2018 operatiivinen äh, lautakunta 28 investointiohjelma ehdotusta hyväksyi ja viisi äm, takuu ikkuna. Tämä on hiukan hämmentävää, sillä te näette tuon 1,55 miljardia lukuna ja muistutette ehkä EFSD-ssämme takaisin asetuksessa, että 1,1 5 miljardia olisi maksimitaso. Olemme erittäin tyytyväisiä. Vuodessamme kertoa, että olemme saaneet lisäpanoksia 40 miljoonaa euroa Gates Foundationilta, 10 miljoonaa Tanskalta ja lisä panoksia Tsekin tasavallalta, Saksalta ja Virolta. Ne on korvamerkitty digitaaliasioihin. Myöskin EFSD takuiden myötä 17,4 miljardia saamme vipuvoimaa. Eli ähm, noin 4 miljoonaa työpaikkaa tarkoitus luoda, kuten myöskin äh, auttaa naisia ja lapsia pakolaisena ja vähentää hiilijalan jälkeä. Olen erittäin tyytyväinen, voisin sen kertoa, että maantieteellinen allokaatio on lainsäätäjien toiveen mukainen kaksi kolmasosaa ähm, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja yksi kolmasosa välittömällä naapurialueelle. Nämä takeet ennen kaikkea suunnataan ähm, kestävään tai uudistuvaan energiaan, sitten naisten pk-yrityksille – ja 150 miljoonaa on löydetty lisävaroja tukitoimiin. Olemme myöskin eh, keskittyneet kolmannen pilarin oikeuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vakaa säätelyllinen eh, ja hallinnollinen ympäristö on tarpeen, jos näitä investointeja haluaa saada. Ja 700 miljoonaa lisää on tähän säätelylliseen osioon suunnattu varoja lisää. Meillä on ollut neljä strategisen neuvoston kokousta tähän mennessä ja voin raportoida niiden päätöksistä. Strateginen neuvosto hyväksyi investointialueet, nämä niin kutsut ikkunat, menettelysäännöt myöskin. Ja meillä on ollut yksi lisäjäsen tarkkailijana. Tämän lisäksi meillä on eh, Gita-niminen tekninen tarkkailijaryhmä ja eh, luonnollisesti nämä henkilöt, jotka jo mainitsin mukana. Me olemme seitsemän takuusopimusta allekirjoittaneet vuoden 2018 lopulla. Tämä työ alkoi Viinissä. Siellä Nazira, erittäin tärkeä takuusopimus saatiin aikaan. Tässä tarkoituksena on syyrialaisia äh, pakolaisia auttaa Jordaniassa pääpiirteissään ja 75 miljoonaa takuita. Tämä on periaatteessa riskinjakoväline ja jopa tässä ähm, vaiheessa, kun meillä oli äh, toisiaisia ähm, tai sopimuksia, joita äm, allekirjoitettiin 900, 9900 000 euroa, äm, suunnattiin periaatteessa pakolaisille, pk-yrityksille ja työpaikkojen luomiseen. Tämän lisäksi Johannesburgissa etenimme vuoden 2019 marraskuussa äh, Ribelgas ähm, takuusopimuksen äänes. Silloin allekirjoitimme ja meillä on myöskin FM äh, on sopimus. Tämä on 30 miljardia ja 42 näiltä Venture-investoijilta, riskipääomasijoittajilta siis. Meillä on myöskin ollut erittäin tärkeä takuusopimus, jonka nimi on Razide. 100 miljoonaa takkeita takuita ja myöskin Eberden eh, kanssa tehty 50 miljoonan eh, panostus EIPn eh, e kanssa tehtyjä sopimuksia ja K1 Tuplaveen kanssa 1 miljoona. Kaiken kaikkiaan me olemme siis käyttäneet jo 357 miljoonaa takeita, joka on yksi neljäsosa näistä kokonais summista, joista puhumme. Jos menemme nyt seuraavaan kohtaan, haluaisin osoittaa teille myöskin, että meillä on hyvin eriytynyt ähm, rahoitusinfrastruktuuri, miten me kymmenen ähm, rahoituslaitoksen kanssa yhteistöitä, työtä, ja uskomme, että näin monen rahoituslaitoksen mukaan tuominen parantaa toimimme laatua. Teidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että 1,5 miljardia takeita jo oli sellainen taso, että saamme kolme kertaista enemmän pyyntöjä kuitenkin. Ja mitä tulee tuohon vipuvoimaan, kaiken kaikkiaan 17,5 miljardia olemme saaneet investointia Afrikan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Euroopan unionin naapurialueelle. Voimme mennä sitten seuraavaan diaan. Te varmaankin kysytte minulta, miksi vain seitsemän. Ja voin kertoa, että nyt on ensimmäinen kerta, kun komissio on tällaisia takuusopimuksia ähm, ulkoista osiota varten tehnyt. Ja nämä kysymykset eivät olleet niin haastavia kuin nuo horisontaaliset, joita me käsittelemme erilaisissa me Nämä periaatteessa koskevat, koskevat tuensaajia tai äm, tiettyjä säädöksiä koskien kansainvälisiä toimijoita. Sitten, sitten seuraava dia. Tässä ovat seuraavat sitoumukset. Tässä ovat ne sitoumukset, joita me pyrimme saamaan aikaan. Kahdeksan lisätakuusopimusta ennen kesää on tavoitteemme. Ja myöskin ennen tämän vuoden joulua, sillä kuten tiedätte, meidän täytyy kaikki nämä takusopimukset äh, sopimuksellisesti vuoden 2020 men, loppuun mennessä tehdä. Kaikkien sopimusten äh, ja ehdotusten osalta me siis olemme tilanteessa, jossa äm, takaraja on pipien suhteen äh, helmikuussa. Ja sitten meillä on myöskin tuon Euroopan pankin ja kehitysrahaston yhteisrahoitus. Tässä meillä on hyvin paljon rahoitusta Afrikanilmista tuohon su- sekoituksen että Meillä on 1,3 miljardia vipuvoimaa, jotta saisimme 154 hankkeelle Saharan eteläpuolessa Afrikassa 30 ähm, miljardia rahoitusta, kuten myöskin Euroopan unionin naapurustoalueelle, esimerkiksi maanviljelyyn. Tässä yhteydessä haluaisin kertoa, että vuoden 2020 lisää äm, rahoitus osuus tuon ähm, rahoitusvakuutuksen osalta on 35 miljardia. Me olemme myöskin hyvin äm, kiireisiä, emme voineet tehdä silmaisesti töitä. Me olemme kääntyneet edustustojen puoleen. Vuonna 2019 vierailimme monissa paikoissa, näemme tämän viimeisessä diassa. Tässä ovat meidän äh, bisnesfoorumme Kamerunista, Senegalin ja Sierra Leoneen ja vuodelle 2020 suunnittelemme vielä enemmän äh, vierailuja Ugandaan, Mosambikiin, Madagaskariin. Ja tässä yhteydessä haluaisin parlamentin jäseniltä tiedustella, haluaisitteko liittyä äh, joukkoomme ähm, te olette erittäin tervetulleita, jos haluatte mukaan tulla ja näin näitä, kuinka tätä ulkoisten investointien investointisuunnitelmaa toimeen pannaan. Ja nyt antakaa minun sanoa sananen tuohon arviointiin liittyen. Pahoittelen, että arviointi tuli hiukan myöhässä, mutta tulokset ovat niin myönteisiä, että halusimme todellakin saada ne kunnolla arviointua. Tässä yhteydessä voin vain lukea muutamat kaikkein tärkeimmät suositukset ja yhteenvedot. Voisin aloittaa noista kaikkein relevanteimmista. Tämä kertomus sanoo, että kestävän kehityksen rahasto on erittäin äh, tärkeässä roolissa, kun me haluamme löytää uusia globaaleja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia rahoitusmalleja. Todennäköisesti tämä on yksi johtavista esimerkkeistä siinä äh, sillä uuden mallin alalla. Kestävän kehityksen rahaston myötä äh, komissio nyt luo mahdollisuuksia tulevaisuutta varten nyt ehdollisuuteen ja sääntöihin. Kestävän kehityksen rahastoperiaatteessa luo kymmenen vipuvoimaa rahoituksensa osalta. Ja havaitsemme myöskin, että kestävän rahaston asetuksen mukaisesti äh, menettelyt on ratkottu. Tämä on hyvin tärkeää. Voisin vielä puhua pitempään, mutta mikä hyvin tärkeää on se, että kestävän rahasto kehottaa suurempaan yhteistyöhön. Olemme ryhtyneet ponnistuksiin, jotta saisimme lisää tällaisen Open Access-mallin ja portfolio mallin, jotta saisimme yksityisen sektorin toimijoita mukaan. Paljon kiitoksia. Vastaan mielellään kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Oli hienoa kuulla näin myönteinen arvio ulkoisesta budjettivälineestä, joka EUlla on käytössään ennen kuin ryhdytään seuraaviin neuvotteluihin 20. helmikuuta eteenpäin. Nyt esittelemme Eidar Guardia Sabal saa puheenvuoron. Hän on ollut täällä kolmesta lähtien ja oikeastaan kaikki esityslistalla olevat asiat ovat olleet hänen asioitaan, joten ole, olepa hyvä taas. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen jatkanut tätä työtä, työtä, jonka aloitin jo edellisellä vaalikaudella. No joka tapauksessa kiitos tästä kaikesta tiedosta ja siitä työstä, jota olette tehneet. Olemme neuvotelleet tästä rahastosta ja oli erittäin hienoa nähdä, kuinka neuvottelut ovat nyt johtaneet tuloksiin, konkreettisiin tuloksiin ja hankkeisiin. Esityksen perusteella Havaitsimme, että jotkut ajatukset, joita aiemmissa keskusteluissa oli mukana, oli, olivat johtaneet hankkeisiin, esimerkiksi naisia auttaviin hankkeisiin ja maaseudun asukkaita auttaviin hankkeisiin. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia asioita tässä esityksessä. Oli hienoa nähdä, että me todellakin teemme työtä niillä alueilla, jotka meidän mielestämme ovat erittäin tärkeitä. Saattaa olla, että kyse on aikataulutuksesta tai asiakirjan saatavuudesta. Niin puheenjohtaja totesikin jo, että asiakirja täytyy saada ajoissa ja komissio pisti tämän merkille. Näiden kysymysten lisäksi minulla olisi muutama muukin kysymys. Kesti hieman aikaa ennen kuin ensimmäiset sopimukset allekirjoitettiin. Tämä on ihan normaalia, kun on kyse uudesta välineestä. Mutta emme ole saaneet vielä kunnollista arviota siitä, kuinka väline on toiminut. Tietystikin haluaisimme vielä parannuksia siinä, missä parannuksia voidaan saada aikaan. Esimerkiksi haluaisimme kuulla, mitä vaikeuksia oli, kun ensimmäisiä sopimuksia ja ensimmäisiä takuita allekirjoitettiin. Mitä tulee komission henkilökuntaan, joka tekee työtä näiden asioiden parissa ja kehittää uutta EFSD plussaa, Tarvitsetteko mahdollisesti enemmän asiantuntijoita ja enemmän työntekijöitä hoitamaan tätä kestävän kehityksen rahastoa? Tätä kysyisin ja mihin toimiin komissio on ryhtynyt asian suhteen. Kyseessä on ehdotus, joka kuuluu uuden monivuotisen rahoituskehyksen alaisuuteen. Hallinnolliselle puolelle halutaan tässä ohjelmassa tehdä leikkauksia. Parlamenttina tulemme pistämään kampoihin ja vastustamaan näitä leikkauksia. Alustuksenne periaatteessa alustuksessanne puhutte hyvin paljon vipuvaikutuksesta, joka näillä hankkeilla on. Tämä on tärkeä asia. Siksihän tämän tyyppisiin rahoitusvälineisiin paneudutaan, mutta yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että kunnan rahoitetaan sellaisia hankkeita, joilla on kenties pienempi vipuvaikutus, mutta jotka kuitenkin ovat sosiaalisesti, sosiaalisen vaikutuksen kannalta erittäin merkittäviä. Olisi hienoa kuulla hieman enemmän komissiolta tästä puolesta siitä, kuinka komissio ottaa ei pelkästään taruisia seuraamuksia ja myönteisiä tuloksia huomioon, vaan myöskin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja kuinka näitä hankkeita arvioidaan? Ja miksi joitakin hankkeita valitaan rahoitettaviksi ja joitakin ei? Olisin kuullut tästä enemmän. Edustaja Toija. Paljonkin tietysti luonnollisesti olen samaa mieltä kaikessa siinä, mitä täällä erätoimijat ovat välineen suhteen sanoneet aikatauluun ja modaliteetteihin liittyen ja myöskin näistä asioista on hyvä tietää hyvin paljon enemmän, sillä DV-valiokunta on myöskin hyvin paljon uhrannut ponnistuksia tätä ratkaisua, tämän ratkaisun eteen tästä varten. Voisimme pohtia, että meillä olisi jonkinlainen organisaatio, joka olisi hiukan erilainen kuin nämä tyypilliset eh, interventiomallit. Eh, hiukan eh, poikkeuksellinen organisaatio. Haluaisin ymmärtää hiukan enemmän asiasta. Meillä nyt on näitä äm, tiettyjä otsikkoja, nuoret, maaseutu, naiset, niin edespäin, uudet energiat, uudistuva energia, kestävä energia. Kaikki nämä ovat tärkeitä teemoja, mutta haluaisin ymmärtää, kuinka me luomme kestävää kehitystä, joka ei nyt ole vain tällaista häilyvää tai hetkellistä, kun meillä on näitä ulkoisia projekteja, Äh, niin, että todellakin äh, saamme jotakin paikallisyhteisöä ajatellen aikaan. Äh, kun meillä on näitä projekteja, meidän täytyy ajatella sekä kestävyyttä ajallisesti että myöskin riippumattomuutta. Ja tästä ajatuksesta lähtien olen sitä mieltä, että paikallisesti meidän tulisi kouluttaa pienyrittäjiä, sanoisin, no, pienten yrityksen yritysten toimijoita niin, että heillä olisi mahdollisuus kasvattaa kapasiteettiaan ja taata sitten se, että nämä hankkeet jatkuvat tulevaisuudessakin. Ähm, niin, että ottaisimme huomioon sen rooli, joka näillä henkilöillä, paikallisilla henkilöillä voi olla projekteissa. You are right. Fund for Te olette aivan oikeassa. Kestävän kehityksen rahaston pitäisi rahoittaa kestäviä hankkeita. Nyt komissio voi vastata. Thank you very much. Kiitoksia. Tietysti ensinnäkin arvostamme näitä kysymyksiä. Ja olemme samoin huolissamme siitä, että myös tämä sosiaalinen puoli tulee otettua huomioon, eikä pelkästään vipuvaikutus. Ja tästä syystä säätelemme tätä eri toimialojen kanssa. Mutta tehän tiedätte, miten tämä toimii sitten hinnoittelupuolella. Sillä jos katsotaan näitä vähiten kehitettyjä maita ja interventioita niissä, niin silloin voimme säädellä tätä tilannetta, mutta tässä kohdassa sanoisin, että miltei kaikissa kohdin rahoituslaitokset ovat seuranneet äh, vähiten kehittyneiden maiden lähestymistapaa. Ja sitten nämä haavoittuvat väestöryhmät käyttävät niitä prioriteettiryhmiä, joita me olemme asettaneet. Ja tämän yhdistämme kestävät kaupungit, energiat, yhteydet, yhteyteen, sillä hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Tässä on kysymys kestävyydestä ja rahoituslaitosten toimivuudesta, joiden täytyy tarjota kestäviä investointeja, jotta voivat olla ylipäätään siellä paikan päällä. Ja tästä syystä meille on tärkeää rahoituslaitosten näkökulmasta katsottuna on se, että siellä paikalla ollaan läsnä. Siellä ollaan siellä kentällä, siellä on asiantuntemusta silloin, kun puutumme tilanteisiin ja että tällä voi olla todella kestävä vaikutus me nyt pohdimme myös mahdollisuutta globaalin toimintaan, latinalaiseen Amerikkaan, Aasiaan siirtymiseen. Ja tässä saattaa olla myös muita mahdollisuuksia tehdä vielä enemmän inhimillisten voimavarojen suhteen ja digitaalitoiminnassa. Ehkäpä vihreässä sopimuksessa myös katsotaan näitä maahanmuuton syitä – Mutta tietysti tässä täytyy myös ottaa huomioon se, että näiden hankkeiden täytyy kestää pitkällä aikavälillä. Meillä täytyy olla samanlainen vipuvaikutus kuin meillä on ja sama vaikutus, joka meillä on muuten. Mutta jälleen kerran aiomme olla sosiaalisopuolella erittäin huolellisia. Ja sitten kun tätä vipuvaikutusta saadaan aikaiseksi, niin täytyy pitää mielessä myös 50 prosentin osuus ja sitten vipuvaikutus jokaisella toimialalla. Ja sitä meidän täytyy siis katsoa. Mutta käsittääkseni tämä on se, mitä halusin sanoa. Haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, että voimme määritellä tulevaisuuden kestävän kehityksen rahasto. Ah, yes, I forgot to okay. mention that... Ai niin, unohdin sanoa, että tietysti käytämme teknistä apua ja myös liike ympäristöä, jotta voimme saada tällaisen kestävän vaikutuksen aikaiseksi. Se on myös yksi osa, joka investointipankissa täytyy ottaa huomioon. Thank you. Sustainable. Kiitos. Kestävyys on ollut illan avainsana ja viipuvaikutus toiseksi tärkein sana. Nyt loppupuheenvuoron kehitysasianvaliokunnan nimissä esittää edustaja Tobi. Kiitos. Voin todeta, että meillä on erittäin mielenkiintoisia kuukausia edessämme. Meidän pitäisi todenteolla tarttua tilaisuuteen. Nyt tarkoitan sitä, että mikäli me voimme onnistua koordinoimaan kaikki EUn rahoitusvälineet ja osaaminen, silloin meillä on todellakin mahdollisuus saada aikaan transparentti, seurattava instituutio kestäviä investointeja ja tietystikin kestävää kasvua. Myöskin kehitysmaissa, jotka ovat kumppanimaitamme, on hyvä havaita, että arviointi on tehty ja ne voidaan ottaa huomioon tulevan työmme yhteydessä. Toivon mukaan meillä on erittäin tämä ajattelessamme seuraavien parin kuukauden aikana tämän suhteen. Kiitos. Tähän päätämme kokouksemme. Kiitos kaikille olla osallistujille. Tietystikin innolla jatkossakin olemme mukana keskustelemassa tästä aiheesta.